Näin ollen tämä mandaatti on vahvistettu. Ja sitten äh, säädösten allekirjoitukset, jotka kuuluvat normaaliin lainsäädäntömenettelyyn. Ilmoitan teille, että viisi säädöstä on esitetty normaali lainsäädäntötoiminnan pohjalta allekirjoitettaviksi ja otsikot julkaistaan istunnon pöytäkirjassa. Olen saanut EPPltä, set ryhmältä tiedostelut, jotka koskevat nimityksiä parlamentaarisiin valtuuskuntiin. Lista, lista